jossa äh, kyseenalaistetaan EUn laajentaminen, suuremmat toimistot Intiassa, New Yorkissa. Äh, aikaisemmin pysyttiin sentään Euroopassa. Ja sen lisäksi miljoonia käytetään enemmän propagandaan rakentamalla Europe Experience-keskuksia ja äh, palkata 50 uutta mediajohtajaa ja lehdistötiedottajaa ja eh, esimerkiksi eh, meppien huoneet aiotaan kalustaa uudelleen ja kun viimeksi katsoin, niin kaikki oli kunnossa. Sitten Brexit. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja, koska nyt kun minä puhun täällä, niin poliitikot Westminsterissä eivät ole vieläkään kyenneet eh, päättämään, toteutettavatko he kansanäänestystulokset. 2014 mandaatti annettiin vaaleissa ja sitten 2016 äänestettiin Brexitin puolesta. Ja minä syytän Euroopan unionia monista asioista, mutta kerronpa teille, minä en syytä Euroopan unionia Westminsterin politiikoista, jotka eivät ole kyenneet päättämään, mitä tehdä. Se on ainakin heidän syynsä, ei teidän. What a relief, Mr. Arnott. Can I ask you... Herra Aanot, otatteko edustaja Rubikilta sinisen kortin kysymyksen vastaan? Kyllä, olkaa hyvä edustaja Rubik. Äh, Kiitos. Kysymys Euroopan parlamentin istuntopaikasta on ihan oikeutettu kysymys ja me tiedämme kaikki, että Lissabonin sopimus ja myös Rooman sopimukset ovat vaatineet yksimielisyyttä parlamentin istuntopaikassa. Ja meidän istuntopaikkamme on Strasbourg. Enkä minä nyt ymmärrä tätä kritiikkiä, miksi epäillään Strasbourgin istuntopaikkaa. Me kokoonnumme täällä ja teemme täällä päätöksiä ja minusta se on ihan järkevää. Brexitistä me emme tiedä yhtään mitään, kuinka, mitä tässä tapahtuu. Tapahtuuko tässä parin tunnin sisällä kova Brexit ja kaos? Westminster ei ole vielä tehnyt mitään päätöstä ja olisimme hyvin kiinnostuneita, miten tämä vaikuttaa sitten meidän kustannuksiimme. Kiitoksia puhemies. Niin on vaikea vastata kysymykseen, joka ei oikein sisällä kysymysmerkkiä. Ne toki olen samaa mieltä siitä, että Westminsterissä on tällä hetkellä kaos ja odotamme, että Westminsterin poliitikot tekevät jotain päätöksiä ja ottavat johtaakseen eh, kansan valitseman Brexitin. Ja todellakin, ja mitä tulee Strasbourgin ja Brysseliin eh, liittyvä pointti, niin oli siis se, että tämä järjestelmä ei todella toimi. Se on rikki, koska parlamentilla ei ole perustavaa laatusta demokraattista oikeutta päättää, missä se itse koko on. Edustaja, edustaja Artui, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisat kollegat, ähm, parlamentaarinen demokratia on jotakin, millä ei ole hintaa, mutta sillä on arvo. Budjettivaliokunnan jäsenillä on tehtävänään varmistaa se, että varoja käytetään moitteettomalla tavalla, niitä, jotka on annettu meidän käyttöömme. Haluaisin tässä Vladimir Mankalle osoittaa kunnioitukseni. Hän valmisteli tämän Euroopan parlamentin tulo- ja menoarvion hyvin kurinalaisesti ja myöskin varjoesittelijöiden sitoumusta haluaisin kiittää ja heidän työnsä hienoa laatua. Haluaisin todeta, että tämä kurinalaisuus parlamentin menojen hallinnassa on ehto parlamentille myöskin, kun me olemme neuvotteluissa neuvoston kanssa Euroopan unionin talousarvioäänestyksen jälkeen äänestys täällä on väliaikainen sellainen ja sen lokakuun äänestyksemme tulee vahvistamaan. Tämän todettua niin haluaisin vielä jakaa mielikuvani siitä, että on olemassa epäselvyyttä, joka pitäisi hälventää. Meillä on nyt viiden vuoden aikana, niiden vuosien, joina olen toiminut budjettivaliokunnan puheenjohtajana, ollut aina sama tilanne. Puhemiehistö on tehty tiettyjä päätöksiä ja me olemme joutuneet ilmaisemaan epäilyksiämme sen suhteen, että virkoja perustetaan tai henkilöstön määrä nousee tai diplomaattisia edustustoja Euroopan unionin ulkopuolelle perustetaan. Vastaukset, joita olemme saaneet, eivät aina hälventäneet näitä hämmennyksen aiheita, mutta kun kyseessä on puhemiehistön ja ryhmien päätös, meillä ei ollut lähestulkoon minkäänlaista mahdollisuutta asettaa näitä päätöksiä kyseenalaisiksi. Olen sitä mieltä, että tulevalla kaudella meidän pitäisi tätä hämmennystä hälventää esimerkiksi mitä tulee keräilysiirtoihin, kun otamme varoja eri budjettikohdista, varoja, joita ei ole käytetty kiinteistökulujen kattamiseksi. Me tarvitsisimme pitkälle luotavaa kiinteistöpolitiikkaa ja meidän pitäisi olla myöskin talousarvion suhteen vilpittömiä. Haluaisin kiittää jokaista vuorollaan parlamentin talousarvion esittelijänä toiminutta henkilöä ja myöskin varjoesittelijöitä ja ilmaista kaiken ihailuni heille. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Kiitoksia. Minulla on yksi puheenvuoropyyntö ilman puhujalistaa. Edustaja Kastaldo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhevies. Hyvät kollegat, haluaisin korostaa sitä, että valitettavasti vaikuttaa olevan niin, että nyt me joudumme tarkastelemaan talousarviota ensi vuodelle, vaikka äh, Brexit saattaa tapahtua 46 paikkaa häviää ja silti äh, kulumme vaikuttavat nousemat. Puhemiehistön jäsenä on monen kertaan ilmaissut oman kantani näistä äh, liiallisista kuluista, esimerkiksi uudet Euroopan parlamentin edustustut, jotka ovat kalliita, ja tämä koskee myöskin PHS-rakennuksen korjaustoimia. Ja sitten tämä kolminkertainen vantitieteellinen äh, hajauttaminen, tämä aiheuttaa kuluja. Ja samaan aikaan eräät maat joutuvat niukkuuspolitiikan kourissa äh, yhä tekemään äh, säästöjä. Miljardikulut koituvat näistä useasta parlamentin toimipaikasta. Meillä on aivan astronomisia kuluja, joita ei voida perustella. Ja Samaan aikaan kaikki Euroopan kansalaismyötä vaativat tilille tästä asiasta. Hyvät kollegat, pääsemme näin keskustelun päätökseen. Äänestämme tästä mietinnöstä huomenna. Seuraava asia esityslistallamme on eh, edustaja Dantanin mietinnö koskien ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua. Tervetuloa komission jäsen Avra Mopulos ja nyt annan esittelijälle neljäksi minuutiksi puheenvuoron. Edustaja Dantan, olkaa hyvä. Madame Rouva puhemies, ähm, arvoisa komission jäsen, arvoisat naiset ja herrat, hyvät varjoesittelijät. Ähm, nyt on kulunut lähestulkoon 40 vuotta siitä, kun Euroopan unioni loi itselleen juomavettä koskevaa lainsäädäntöä. Me olemme monissa jäsenmaissa edistyneet alalla tällä välin hyvin paljon ja lainsäädäntöä on uudistettu 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Nyt on uuden uudelleenlaadinnan aika. Meidän pitää ottaa huomioon tieteellinen edistys, joka on vaikuttunut maailman terveysjärjestön suosituksiin. Mutta kuten komissio ehdottaa, meidän pitäisi myöskin ottaa mukaan tiedon kasvu koskien riskienhallintaa, kuten vesipuitedirektiivissä tuli esiin, ja myöskin taata kansalaisille pääsy veteen. Me äänestimme viime vuonna lokakuussa direktiivin uudelleenlaadinnasta. Tämä direktiivi käy eri säännöt läpi ja luo uudenlaisen riskianalyysijärjestelmän, jota voisimme mahdollisimman nopeasti nähdä erilaiset veden saastumiseen liittyvät riskit etukäteen. Tarkoituksena on myöskin luoda vastuullisuutta suuren yleisön keskuudessa, rajoittaa riskejä tarkastella eri muuttujia ja taata pääsy veteen. Meidän täytyy taata kaikille Euroopan kansalaisille juoma vettä kohtuullisin ehdoin. Meillä pitää olla myöskin selkeä aikataulu. Huolimatta siitä, kuinka paljon työtä tämä on vaatinut, Euroopan parlamentti osoitti olevansa kansalaisten tarpeiden tasolla. Se oli valmis neuvottelemaan tekstistä marraskuussa jotta saisi ennen tämän kauden loppua toimielinten välisen sopimuksen aikaan. Valitettavasti kuitenkin neuvostossa teksti on ollut myöhässä, emmekä nyt ole tyydyttävässä tilanteessa. Päinvastoin tilanne on hyvin hankala. Me emme ole päässeet tilanteeseen, jossa voisimme käydä kolmikantaneuvottelutekstistä ja äänestää siitä. Joka tapauksessa haluaisin kiittää siitä, että neuvoston aiheuttama myöhästystä on nyt kurottu kiinni. Ja 5. maaliskuuta äh, ministerineuvoston kokous, tämä oli aivan liian äh, myöhäinen ajankohta. Parlamentti ei nyt pysty enää käynnistämään trilogiaa ennen tämän vaalikauden loppua. Tämä on äh, tilanne, jossa ensimmäisen kestelyn jälkeen meillä on Euroopan parlamentin kanta tulevia trilogeja varten. Seuraavaksi Suomi puheenjohtajana maana saa johtaa näitä neuvotteluja. Jälleen kerran haluaisin kiittää varjoesittelijätiimiä, joka tuki minua tässä työssä. Ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia mukana olleita ja parlamentin eri yksikköjä. Ja kiitoksia teille teidän työstänne. Nyt pyytäisin komission jäsen Auravu puulosin käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin kiitä esittelijää herra Dantania ja varjoesittelijöitä lämpimästi heidän kovasta työstään tämän eh, uudelleen laaditun ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua käsittelevän direktiivin osalta. Parlamentin tarkistukset ovat ehdotuksemme suurten linjojen kanssa samalla linjalla. Kuitenkin valitan, että eh, hitaan edistyksen eh, vuoksi ei ollut mahdollista saada aikaan eh, toimielinten välistä sopimusta ennen vaaleja. Muistutan, että ehdotuksemme päätarkoitus on vahvistaa, varmistaa se, että juomavesi on turvallista Euroopan unionissa vuosisadallamme. Ja useimmat ihmiset Euroopan unionissa juovat erittäin korkealaatuista, maailman mittakaavassa korkealaatuista juomavettä. Ja meidän pitäisi pyr- pystyä säilyttämään ja parantamaan tätä tilannetta, jos meillä olisi vielä tiukemmat ja soveliaammat säädökset. Viime viikolla 22. Eh, maaliskuuta vietettiin maailman ves- vesipäivää ja, ta- ja sen teema oli ei jätetä ketään jälkeen. Ja, eh, ja meillä täytyy olla yhteiskunta, jossa kaikki pysyvät mukana eikä ketään jätetä jälkeen. Ja juomavesidirektiivi, sen pitää antaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille eh, mahdollisuus nauttia puhdasta juomavettä. Ja Euroopan kansalaisaloite, eh, Right to Water-aloite, jota tuki 1,8 miljoonaa eh, allekirjoittajaa ja tämä on esimerkki siitä, miten komissio kuuntelee kansalaisten huolenaiheita. E, tämä ehdotus parantaisi kahden miljoonan ihmisen e, olosuhteita Euroopan unionissa. Komission ehdotus e, veden yleisestä saatavuudesta. Se on tärkeä askel kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja toivotan tervetulleeksi parlamentin tuen nimenomaan veden yleisen saatavuuden osalta. Ja tämä mietintö on tärkeä osa yhteislainsäätäjien tulevia keskusteluja. Ja viides päivä kolmatta saatiin aikaan yhteinen lähestymistapa, saatiin aikaan arka kompromissi, jossa, jossa on hyvin vähän rajoituksia eh, veden yleiseen saatavuuteen. Jotkut tietenkin ovat sitä mieltä, että tästä asiasta pitä, ei pitäisi Euroopan tasolla säätää, mutta kuitenkin päinvastoin Euroopan parlamentin enemmistö Euroopan kansalaisten parlamentti haluaa, että siitä säännellään Euroopan tasolla. Ja E, e, ehdotus 10 A-artiklaksi veden kanssa tekemisissä oleviin materiaaleihin tulee harkittavaksi ja toimielinten välisissä neuvotteluissa komissio toteaa, että se aikoo edelleen analysoida ja arvioida tämän, tämän artiklaan liittyviä huolenaiheita ja se ilmoittaa yhteislainsäätäjille tämän työnsä tulokset. Komissio on sitoutunut ja tekee parhaansa eh, tukiessaan seuraavaa Euroopan parlamenttia ja tulevia puheenjohtajavaltioita Suomea ja Kroatia, jotta tämä asia saadaan loppuun mahdollisimman pian. Ja, ja me pyrimme olemaan rehellinen välittäjä tässä keskustelussa ja me allekirjoitamme ne tärkeät tavoitteet, joita tällä ehdotuksella on, joista kaikki olemme samaa mieltä. Ja lopuksi todellakin turvallinen juomavesi on olennaista Euroopan kansalaisille. Ja meidän ehdotamme ratka- ratkaisut parantavat heidän jokapäiväistä elämä- elämäänsä. Ja sen takia toivon, että parlamentti tukee komission ehdotusta suojella kansalaisten terveyttä entistä paremmin ja niin, että saadaan tiukat terveysnormit ja se varmistutaan siitä, että veden saatavuus on entistä parempaa. Kiitoksia puhemies, kiitoksia parlamentin jäsenet mielenkiinnostanne. Thank you, Commissioner. Paljon kiitoksia komission jäsen. Edustaja Liisa, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Juoma vesi on parhaiten valvottu elintarvike koko Euroopan unionissa. Se on myös äh, velvollisuus meille, että toimimme ja seuraamme viimeisimpiä tieteellisiä äh, kehityskulkuja ja äh, komission ehdotus tekee juomavedestä vielä turvallisempaa. EPP tukee näitä pyrkimyksiä, mutta menettelytavoissa olemme aina viivan, viitaneet siihen, että tämän täytyy olla mahdollista myös pienille vesilaitoksille niin, että vain isot eivät tästä hyötyisi ja ne firmat, jotka tekevät näitä analyysilaitteita, koska kuluttajathan tämän kuitenkin joutuvat loppujen lopuksi maksamaan. Sen vuoksi meidän täytyy olla tässä järkeviä niin, että parannamme turvallisuutta, mutta että kustannukset varsinkin pienille vesilaitoksille pysyvät kohtuullisena. Suuri aihe on veden saanti, oikeus veteen. Minusta on hyvä ajatus, että mahdollisimman monissa paikoissa Eurooppaa olisi ilmaisia vedenottopisteitä julkisilla paikoilla. Ja minusta olisi hyvä, jos kahviloissa ja ravintoloissa saisi myös ilmaista juomavettä, kraanavettä. Tämä olisi hyvä kansalaisille, ja meidän täytyy ottaa huomioon myös kansalaisaloite. Tämä säästää myös voimavaroja. Meillä on usein mineraalivettä, jota on tuotu satoja kilometrien päästä. Ja tämä kostaa, maksaa polttoainekustannuksissa ja aiheuttaa muitakin ympäristöongelmia. Ja minusta ei muutenkaan ole hyvä koko ajan juoda mineraalivettä. Se ei lääketieteellisesti ole suositeltavaa. Mutta hyvät kollegat, kaikki, mitä me henkilökohtaisesti pidämme hyvänä ja kaikki, mikä meidän mielestämme on hyvä ajatus, eh, niin ei tätä kuitenkaan eh, pitäisi määrätä EUn taholta kaikkiin kauppoihin. Tässä eh, on noudatettava lähipäätösperiaatetta ja sen vuoksi EPP-ryhmä onkin sitä mieltä, että neuvoston kompromissi on järkevä ja siihen meidän pitäisi suunnata kolmikanta neuvotteluissa. Tämä on ehkäpä mahdollisuus, jolla me saamme mm, tavoitteet toteutettua paremmin kuin se, että me kirjoitamme EUn taholta, mitä muut joutuvat tekemään tarkalleen. Tämä voisi vahvistaa myös antieurooppalaisia liikkeitä. Eli meidän tulee tukea ajatusta, mutta ei ryhtyä jäykkiin lainsäädäntötoimiin. Haluaisin kiittää herra Dantania. Ikävä kyllä hän ei ole ehdokkana enää seuraavalla kaudella. Hän on tehnyt äh, hienoa työtä ja saanut paljon aikaa myös tässä asiassa. Hyvä Michel, kiitos sinun työstäsi ja kaikkea hyvää tulevaisuudellesi. I join in your kind words. Haluaisin yhtyä näihin kauniisiin sanoihin. Kolme ja puoli minuuttia, edustaja Palmer, olkaa hyvä. And firstly, can I Paljon kiitoksia rouva puhemies. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Dantania esittelijää kaikista hänen pyrkimyksistään, koordinoinnistaan tämän tekstin parissa. Ja haluaisin myöskin varjoesittelijöitä kiittää eri poliittisista ryhmistä ja tämän lisäksi myöskin henkilökuntaamme ja asiantuntijoitamme, jotka ovat tehneet hyvin monimutkaisissa asioissa tällä kaudella – kuukausia töitä. Monet sidosryhmät ja organisaatiot ovat olleet tämän työn aikana yhteyksissä meihin ja haluaisin kiittää heitä myöskin heidän kiinnostuksestaan. Olen sitä mieltä, että jälleen kerran tämä kiinnostus osoittaa, kuinka monimutkainen asia on kyseessä ja erityisesti haluaisin äh, tuoda esiin oikeudesta veteen huolestuneet järjestöt, jotka pyrkivät tekemään töitä tämän oikeuden turvaamiseksi järkevällä tavalla. Ja olen hyvin tyytyväinen, että tässä suhteessa teksti on niin vahva kuin se vain voi olla tällä kertaa. Minun ryhmäni tätä periaatetta tuki viime vuonna. On valitettavaa, kuten mainittua, että neuvostolta meni niin kauan aikaa saada aikaan kantansa tästä asiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että trilogi ei voinut tapahtua tämän parlamentin aikana ja tulee tapahtumaan seuraavalla lainsäädäntökaudella. Toivon, että tämä parlamentti, olipa sen jakaumasten mikä tahansa, kunnioittaa tämän parlamentin sitoumusta oikeuteen veteen. Olisiko parlamentti voinut mennä pidemmälle? Kyllä me olisimme, mutta tässä pitäisi nähdä se, mitä me olemme saaneet aikaan mietinnössä. Tämä on hyvin tärkeää työtä tärkeää edistystä askel eteenpäin, ei olisi hyväksyttävissä, että neuvosto tai uusi parlamenttikaan vesittäisivät tätä, sillä tätä asiaa tähän liittyvät äh, tieteellinen tieto ja äh, juomaveden turvallisuuden turvaaminen Tämä liittyy myöskin tasa-arvoon ja sosiaaliseen tasapuolisuuteen. Ei voi olla oikein, että vuonna 2019 Euroopan unionissa on ihmisiä, jotka eivät saa kohtuullisen hintaista, puhdasta, turvallista juomavettä. Tämä on aivan nykyparlamentin sitomuksen ydintä. Tämä on ihmisoikeus ja tätä SND-ryhmä on työssämme puolustanut asian parissa. Hyvät kollegat, tämä saattaa olla minun viimeinen lainsäädäntötyöni osa viimeinen kerta tässä parlamentissa. Jos todellakin on niin, että tämä on viimeinen kerta, kun teen lainsäädännöstä työtä tässä parlamentissa, olen tyytyväinen siihen, että kyseessä on nimenomaan juuri tämä lainsäädännön osa, koska tämä vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin joka ikinen päivä. Kenenkään meidän ei pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä sitä, että kun hanamme avaamme, juomavesi on puhdasta ja turvallista. Tämä ei koske vain putkia ja hanoja. Tämä on yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Me haluamme oikeuden puhtaaseen veteen kaikille, mutta tässä mietinnössä on vielä enemmänkin ja tämä on tärkeä askel eteenpäin alalla. Ja kun tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosinakin ihmiset sanovat, mitä Euroopan unioni tekee, tätä Euroopan unioni tekee, se takaa sen, että olipa kyseessä Bryssel, Berliini, Strasbourg tai Pariisi, kun Hanan avaa – meillä on yhdenmukaisuutta juoma veden laadussa ja turvallisuudessa, sen veden, josta me nautimme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Hodge, olkaa hyvä. Woda jest substancją niezbędną do życia oraz... Kiitos. O- oikeus veteen on todellakin tärkeä ihmiselle. Se on tärkeä ihmisen e, keholle, se on tärkeää me, meille ja tuleville sukupolville – meidän täytyy kiinnittää huomiota vesilaitosten toimintaan ja veden käyttöön. 250 miljoonaa vesikuutiota menetetään suurissa kaupungeissa. Tämä merkitsee 10-20 miljoonan ihmisen vesi siis, ja todellakin me 20 000 litraa vuosittain menetetään, jos emme sulje hanoja asianmukaisesti. Tarvitsemme siis vähän tiukempia säädöksiä lyijyn ja tiettyjen taudin aiheuttajien sekä, sekä myöskin muovi joka joutuu veden kanssa tekemisiin, tulee ottaa huomioon. Ja voisimme säästää 600 miljoonaa euroa, jos kaikki toimet suoritettaisiin asianmukaisesti. Tämä liittyy nimenomaan kasvihuonekaasujen päästöihin. Vettä täytyy valvoa johdonmukaisesti, sen täytyy olla korkealaatuista ja me tarvitsemme myöskin eh, vesipisteitä julkisille paikoille, myöskin ravi, ravintoloihin. Tämä on kestävän kehityksen mukaista ja meidän täytyy vesihallinnoin, veden hallinnointi kestävän kehityksen mukaisesti. Meidän pitäisi vähentää pulloveden käyttöä ja pitäisi muistaa, että vesi merkitsee elämää. Me aina mietimme, kun katsomme avaruuteen, Eh, että onko siellä vettä. Tämä Thank you. I am being more flexible. Kiitoksia. Minä olen tänä iltana joustavampi, mutta pyytäisin, että ette liikaa menetä puheaikaa. Edustaja Müller, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies ja hyvät kollegat, komissio eh, on eh, tehnyt uuden direktiiviehdotuksen Right to Water kansalaisaloitteen pohjalta. Minun puolueeni on aina kannattanut kansalaisten osallistumista ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me otamme vakavasti kansalaisaloitteen ja että reagoimme nopeasti ja kattavasti me parlamenttina olemmekin toimineet oikealla tavalla huolimatta teknisestä ja poliittisesta monimutkaisuudesta, niin jo lokakuussa esitimme mietintömme. Me olimme valmiita neuvottelemaan neuvoston kanssa kolmikannassa. Neuvosto ikävä kyllä käytti niin paljon aikaa, että me emme saaneet tätä direktiiviä hyväksyttyä ennen tämän lainsäädäntökäyden päättymistä ja tämä on nyt menetetty mahdollisuus. Huomenna meidän täytyy sen vuoksi hyväksyä tämä mietintö ensimmäisessä käsittelyssä. Sillä tavalla osoitamme kansalaisille, että kansalaisaloite ei ole meille mikään tyhjä juttu, vaan toimimme sen pohjalta. Me olemme tehneet tässä mietinnössä myös sisällöllisesti hyviä ehdotuksia. Olen erityisen ylpeä sitä, että me tarjoamme ratkaisua sille, miten tulevaisuudessa toimitaan mikromuovien tai muiden haitta-aineiden kanssa juomavedessä. Tällä tavalla me luomme myös luottamusta veden laatuun. Teimme myös ehdotuksia siitä, että uusi riskiperusteinen lähestymistapa on, on kattava ja että me huolehdimme eri alueista ja huomioimme niiden erilaisuudet. Ja toivon, että huomenna voimme pitää, äänestää niin, että voimme pitää kiinni siitä, että seuraava parlamentti pääsee neuvottelemaan. Kiitän Michel Dantania esittelijää tästä työstä, samoin kuin varjoesittelijöitä. Juomavesi on yksi tärkeimmistä elintarvikkeista ja sitä voi juoda hanasta. Thank you. Two minutes, Mr. Kiitoksia edustaja Javor, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Elnök asszony, a egészséges ivóvíz olyan alapvető jo... Paljon kiitoksia puhemies. Terveellinen pu- juomavesi on perusoikeus. Jokaisen Euroopan kansalaisen pitäisi se saada. Ja nimenomaan tästä kyse oli oikeusveteen kansalaisaloitteessa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen kansalaisaloite oli menestyksellinen. Se sai äänensä kuuluville Euroopan unionissa ja tältä pohjalta komissio teki aloitteen, josta Euroopan parlamentti toivottavasti äänestää ja tukee sitä ensimmäisessä käsittelyssä huomenna. Meillä on monia monia kansalaisia Euroopan unionissa ilman pääsyä puhtaaseen juomaveteen, ehkäpä siksi, että he ovat vähemmistöjen jäseniä, syrjäytyneitä ja siksi he eivät saa käyttöönsä kunnollista juomavettä. Kyseessä ovat sadat tuhannet henkilöt Euroopan unionissa tai ehkäpä kyseessä ovat hallitukset, kuten Unkarin hallitus, jotka eivät voi taata sitä, että vesi, verkosto pääs, tuottaa ihmisille kyllin puhdasta, hyvälaatuista vettä. He eivät pysty tätä takaamaan sitä huolimatta, että Euroopan unioni on käyttänyt miljoonia euroja tähän asiaan ja tukenut jäsenmaita, jotta voisimme varmistaa sen, että jäsenmaat tekisivät toimia puhtaan juomaveden takaamiseksi kaikille. Tämä ei toimi. Nämä varat ovat valuneet korruptioon valitettavasti, eivätkä siihen tarkoitukseen, johon ne oli kohdennettu. Meidän täytyy taata laadukas juomavesi kaikille. Tämä ei liity vain turvallisuuteen ja terveyteen. Kuten jo mainittua tässä keskustelussa, jos me saamme Euroopan kansalaiset luottamaan juomaveteen, se vähentäisi valtavan paljon pulloveden kysyntää. Jos me onnistumme tässä, me vähennämme myöskin jätettä valtavan paljon. Meidän täytyy tällainen luottamus saada aikaan. Ja siksi huomista, huomista äänestyksestä tätä tekstiä tulee tukea. Valitettavasti neuvosto ei tähän ole pystynyt kuitenkaan. Ei vain neuvosto, vaan jäsenmaiden täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta näitä ehdotteita toimeenpallaan oikein ja että joka ikinen Euroopan unionin kansalainen saa puhdasta juomavettä. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Boilan. Kiitoksia. Ne, jotka ovat työskennelleet vesioikeusjärjestöissä vuosia, olivat pettyneitä siitä, että komissio valitsi tämän lähestymistavan. Joko annetaan yle, yleiset oikeudet veteen tai sitten ei. Muutoin ollaan puolitöissä. Miksi ihmisten oikeus, oikeus veteen ansaitsee tällaisen keskinkertaisen lähestymistavan? Meidän pitäisi olla Euroopan kansalaisten edustajia ja sen takia me emme tee oikeutta tälle oikeusveteen aloitteelle, joka sai kaksi miljoonaa allekirjoitusta. Ja me vasemmalla Vasemmistossa emme voi tukea tätä ehdotusta. Me, me, tässä, tässä on liikaa eh, tällaisia myönnytyksiä, jotka, eh, jotka heikentävät tätä systeemistä muutosta. Ja todella vesiköyhyys, joka, jo, jo, joka, joka kohdistuu kahteen miljoonaan ihmiseen Euroopassa, eh, veden yleinen saatavuus, siihen pitäisi liittyä myöskin hinta. Ja ja EUn eh, liberalisaatioagendaan eh, tämä liittyy ja tämä jättää ja kansalaiset huomiota ja, ja kustannustehokkuus ja eh, jättää huomiota sosioekonomiset näkökannat ja me olemme tässä ottaneet huomiota raittu. tutti. Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Edustaja Boilan Teille oli sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? Sininen kortti teille. Hienoa. Edustaja Rubik, olkaa hyvä. Voitte esittää kysymyksen. Haluan kiittää kollega Boilania. Luonnollisesti on tärkeää, että vettä annetaan korvauksetta käyttöön ja tätä meidän täytyy noudattaa. Mutta kysymys on myös infrastruktuurista jonka kautta vesi annetaan käyttöön. Ja luonnollisesti infrastruktuuri on myös maksettava. Olisiko teistä hyvä menetelmä, että tulevaisuudessa tämä infrastruktuuri tavallaan annettaisiin julkiseen kilpailuun niin, että kuluttajat voisivat sitten sitä kautta saada halvinta vettä? No. Edustaja Buona, voitte vastata. Niin, ei siinä mielessä Jäsenvaltioiden vastuullehan tämä vesijohtoverkosto kuuluu. Meillä on paljon ongelmia siitä, että miten komissio puuttuu meidän, meidän asioihimme. Meillä Irlannissa ei ole vesiköyhyyttä koska me maksamme, maksamme vedestä yleisen verotuksen muodossa, eikä niin, että kansalaiset maksavat sitten vedestä erikseen. Ja tämä liittyy nimenomaan infrastruktuurin rakoitukseen. Evi, per lei. Kiitoksia edustaja Eevi, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Italiassa vesi yleisenä hyödykkeenä on viiden tähden liikkeen ansiosta poliittisen keskustelun aiheena. Se on tuonut ähm, vuoden 2011 kansanäänestyksen jälkeen, kahdeksan vuotta tämän jälkeen keskustelun pöydälle. Euroopassa ei kuitenkaan onnistuta takaamaan puhdasta juomavettä kaikille. Itse asiassa Keski-Euroopassa ei haluta minkälaisia mainintoja asiaan direktiivissä – me äänestimme parlamentissa asiasta lokakuussa ja tämä on tuleva parlamenttia ajatellen pohja tuleville neuvotteluille. Mielestäni tämä on kuitenkin huono pohja, sillä kollegat hyvin suuresti, erityisesti konservatiiviset kollegat, ovat nyt tehneet äh, tietä sille, että vesi olisi kaikille oikeus, äh, kuten oikeusveteen kansalaisaloite äh, halusikin, mutta tässä kuitenkin vaaditaan sitä, että lasketaan tietyt muuttujat nollaan juomavedessä. Ne ei, niitä ei ole mukana tuossa nykyisessä 9883 direktiivissä. Puhutaan erilaisista kemiallisista yhdisteistä. Ne ovat kuitenkin sellaisia, että niitä pidetään siedettävinä, niitä ei haluta rajoittaa tässä juomavedessä. Todellisuus on kuitenkin jotenkin aivakin muuta meillä on sellaisia myrkyllisiä kemiallisia aineita, joita ei koskaan saisi olla juomavedessä, eikä niitä saisi päästää lapsiamme uhkaamaan. Italialaisena minä toivon, että tämä oikeus veteen toteutuu nopeasti ja että ne muuttujat ja ne parametrit, joita käytetään turvallisuuden varma, varmistamiseksi, valitaan ilman, että teollisuus puuttuu tähän niin, että voimme taata juomaveden laadun. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hienosta työstä. Kiitoksia edustaja Le Breton, puolitoista minuuttia. Ja kiitoksia puhemies. Juomavesi on hyvin äh, läheinen aihe meille. Minä olen aloittanut oman äh, yliopistourani 35 vuotta tästä aihepiiristä ja Juomavesidirektiivi 98-83 on nyt jotakin, mikä päättää minun mandaattini Euroopan unionin jäsenenä. Tämän työn käynnisti kansalaisaloite, joka sai yli kaksi miljoonaa juom- allekirjoitusta tarkoituksena on taata puhdas juomavesi kaikille eurooppalaisille, myöskin romaneille. Tämä on hyvin arvokas aloite, mutta se törmää subsidiariteettiongelmaan mielestäni juomavesi ei ole unionin toimivallan alaa, vaan jäsenmaiden. Jos meillä on hormonitoiminnan häiritseviä yhdisteitä tai myrkyllisiä yhdisteitä vedessä, jäsenmaiden täytyy WHOn ohjeiden mukaan toimia eikä Brysselin. Mitä tulee sitten yleisen pääsyyn juomaveteen, jäsenmaat pystyvät tämän takaamaan aivan hyvin ilman, että Euroopan unioni mitään saarnoja heille suuntaa. Me emme saa olla hölmöjä. Tässä käytän välineenä romanien tilannetta, jotta voitaisiin sekaantua toimintaan. Euroopan unionin pitäisi antaa jäsenmaille niiden itsemääräämisoikeus takaisin. Kiitoksia. Edustaja Ajuuso, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies ja komissaari. Mielestäni eh, tämä, tämä direktiivin uudelleen tarkastelu on erittäin hyvä ja se on todellakin hyvä, tullut oikeaan aikaan ja komissio on ottanut esiin neljä osa-aluetta, joita se haluaa parantaa. Ensinnäkin parametrit, riskit sekä läpinäkyvyys menettelyissä sekä ne materiaalit, jotka ovat tekemisissä veden kanssa. Ja Tämä tämänhetkinen ehdotus on askel eteenpäin ja se auttaa ongelmia ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään uusia. Ja e, uudet teknologiat parantavat laboratorioanalyysejä ja, ja näin voidaan saada tietoa ympäristöparametreista ja muuttujista. Ja meidän täytyy parantaa siis tätä direktiiviä sen ja parlamentti on tarkistuksissaan tehnyt ehdotuksia parannuksiksi, esimerkiksi veden kohtuullinen käyttö, sen laatu sekä vesivuotojen e-, estäminen sekä myöskin e, ilmastoystävällinen vesihuolto ja lopuksi se tuo ratkaisuja veden kulutukseen ja pulloveden kulutuksen vähentämiseen. Ja, ja ved, vesi säätelyä voidaan toteuttaa joustavammin kuin aikaisemmin. Haluaisin onnitella tohtori Tääniä hänen työstään. Hän on ottanut uusia velvoitteita direktiiviin ja, myö, ja myöskin kustannusten kantamiseen. Ja toivottavasti neuvosto voi saada aikaan lopputuloksen mahdollisimman pian. Kiitoksia edustaja Gutelan. Puolitoista minuuttia alkaa hyvä. Talman. Hyvä puhemies. Kaikilla on oikeus juoda vettä, kun on janoinen. Ja tämän veden tulee olla turvallista juotavaksi Tämä koskee meitä kaikkia, riippumatta siitä, onko asunto tai ei, kuuluu vähemmistöön, enemmistöön, asuu haja-asutusseudulla tai suurkaupungissa. Mutta silti tänä päivänä on Euroopassa vielä ryhmiä, joilla ei ole saatavissa puhdasta vettä ja se ei ole hyväksyttävää. Minulle on erityisen tärkeää, että se vesi, jota juomme, on turvallista. Se ei saa sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka ovat vaarallisia meidän terveydellemme. Tämä aiheuttaa, äh, asettaa myös vaatimukset kemikaalien rajoittamiselle ja valvomiselle. Ihmisen täytyy tulla ensin, eikä tämä koske kaikkein vähiten äh, näitä hormonitoimintaa häiritseviä yhdisteitä. Me tiedämme, että ihmiset voivat saada esimerkiksi diabeteksen tai muita vaarallisia sairauksia tai esimerkiksi vaikea tulla raskaaksi. Luonnollisesti Euroopassa, koko maailmassa meidän täytyy huolehtia, huolehtia siitä, että me emme saa juomavedessä tällaisia vaarallisia aineita. Parlamentilla on tässä vahva neuvotteluasema, jota ei nyt saa peukaloida. Tiedän, että on useita jäsenvaltioita, jotka haluaisivat pehmentää tätä säännöstöä. On tärkeää, että parlamentti pitää nyt kiinni turvallisuudesta, ihmisten terveydestä, puhtaan veden myötä. Mutta No, neuvotteluissa on tärkeää kuunnella myös sitä, että tilanteet voivat olla erilaisia eri maissa ja huomioida esimerkiksi maantieteelliset erot. Siksi onkin hyvä, että parlamentin äh, ase, kanta näissä neuvotteluissa olisi se, että yksittäisille maille annetaan äh, hieman enemmän joustoa niin, että saadaan parhaat käytännölliset ratkaisut, jotta saavutetaan tavoite. Puhtaan veden täytyy olla itsestäänselvyys, kaikkien täytyy voida juoda kun janottaa pane predsedajúci paljon kiitoksia puhemies. Tilastot osoittavat, että veden kulutus on kuusinkertaistunut sadassa vuodessa ja se tulee kasvamaan vielä moninkertaiseksi. On oletettavaa, että että niiden ihmisten määrä, jotka vuonna 2050 kärsivät pahasta vesipulasta, tulee olemaan 3,5 miljoonaa. Ei vain köyhissä maissa. Slovakiassa meillä on sellaisia vesivaroja, jotka ovat tulleet kemikaalien saastuttamiksi. Tässä todetaan, että me emme toimi kylliksi veden äh, laadun takamiseksi, emme, eivätkä yritykset tee tarpeeksi alalla. Tarkoituksena on taata puhdas vesi kaikille, mutta 1999 vuoden jälkeen tekstiä ei ole uudelleen laadittu. Me tiedämme, minkälaisia elinolosuhteita ihmisillä ole, on ja tiedämme, että tämä liittyy myöskin kuivuuteen. Meidän täytyy toimia. Edustaja Miranda, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Agua y saneamiento Kiitos paljon puhemies. vesi e, ja vesihuolto ovat ihmisoikeus. Ja todellakaan vesi ei ole kauppatavaraa. Tämä pitäisi olla lähtökohtana. Ja tämä myöskin YK tunnustaa ja myöskin Bolivian kaltaiset maat tämän tunnustavat ja siellä vesi on ihmisoikeus. ihmisoikeus. Meidän täytyy varmistua siitä, että e, kaikilla on saatavissa terveellistä vettä ja että meillä on infrastruktuuri. E, nehän eivät aina ole kunnossa ja meidän täytyy todellakin e, meidän ei pidä lähteä liberalismin tielle, vaan vesi on, on, on y, ihmisoikeus ja todellakin taloudellinen voito ja, ja sen pitää olla yleisesti saatavilla. Jäsenvaltiot ovat voikotoineet lainsäädäntöä monissa tapauksissa, eivätkä ole ta- tarjonneet ju- juomavettä kaikille, mutta vesi on siis oikeus ja se, tätä oikeutta enemmistä kansalaisista tun, kannattaa ja, ja se on, juomavesi on tärkeää eh, kaikille eläimille, myös ihmisille. Minun maassani on tuhat jokea ja vesi on siellä hyvin kallista. Ja veden saatavuus, eh, eh, veden laatutiedot eivät ole saatavilla. Edustaja Forenza, yksi minuutti. Paljon kiitoksia mm, puhemies. Me tulimme äänestämään Dantanin mietintöä vastaan. Täytyy sanoa, että valitettavasti teksti on nyt äh, epäonnistunut. Me olemme pyrkineet parantamaan äh, tilannetta neuvoston jarruttelun jälkeen. Tässähän on aivan yksinkertainen pyrkimys Ähm, oikeusveteen kansalaisaloitteen jälkeen. Olemme halunneet toimia, me olemme halunneet taata sen, että hygieniapalvelut ja äh, vesi ovat äh, oikeus kaikille, eikä näillä tehdä voittoa. Tässä on hyvin paljon erilaisia suosituksia jäsenmaille, eikä mietinnössä ole sen lisäksi myöskään kylliksi määrittelyjä sille, kuinka veden saastuminen todetaan esimerkiksi teollisuuden yhteydessä. Minä tulen äänestämään tätä vastaan. Meillä on miljoonia italialaisia, jotka äänestivät julkisen veden puolesta. Ja meidän täytyy nyt palvella niitä kansalaisia, jotka tämän oikeusveteen aloitteen allekirjoittavat. Edustaja Dorna on yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Äh, hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet ovat kaikkialla, ähm, pohjavedessä, joissa ja hanavedessäkin. Ja nämä molekyylit häiritsevät hormonitoimintaa ja aiheuttavat äh, käytöksellisiä ja fyysisiä ongelmia ja myöskin lisääntymisterveydellisiä ongelmia. Äh, meillä on kolme tutkimusta jäsenmaista Ranskan vesijohtovedet että äh, tutkinut tutkimus on aivan selvä. Meillä on hormonallisia häirintäaineita ja kasvintorjunta-aineita juomavedessä. Tietenkin laatu vaihtelee jäsenmaasta toiseen ja äh, kansallinen taso on paljon parempi taso ratkaista tämä ongelma kuin eurooppalainen taso tällä alalla. Kuitenkin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, mitä hän perusteluissaan tuo esiin. Tarkoituksena on vähentää riskejä ja pohjata työ tieteelliselle konsensukselle. Tämä koskee myöskin mikromuovi tutkimusta. Se nyt on vasta alkutekijöissään. Pahoittelen, mutta emme voi tinkiä ranskalaisten terveydestä. Kiitoksia. Edustaja Mandel, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. On tosiasia, että kaksi miljoonaa kansalaista meidän unionissamme eivät saa puhdasta vettä koteihinsa, lapsia, vanhuksia siinä joukossa. Olen samaa mieltä tavoitteesta, niin että kaikkien Euroopan ihmisten pitäisi saada puhdasta vettä. Euroopan pitäisi olla se ensimmäinen manner maailmassa, jossa kaikilla on puhdasta vettä. Mutta se, mitä komissio ehdotti ja huolimatta kaikista parannuksista, joita me kykenimme tekemään valiokunnassa ja täysistunnossa, on vain liikaa byrokratiaa ja säätelyä siellä, missä vesi tänä päivänä jo on puhdasta. Tällä tavalla ei saavuteta tavoitetta, vaan lisätään vain kustannuksia kotitalouksille, ja jakelijoille. Sen vuoksi minä tulen äänestämään jälleen tätä mietintöä vastaan. Tavoite on hyvä, mutta tässä täytyy palata tähän seuraavalla eh, mandaattikaudella niin, että voimme huolehtia siitä, että kaikki, on oikeus, eh, tai kaikilla on oikeus puhtaaseen veteen ja saavat sitä. Ja esimerkiksi eh, millä tavalla voitaisiin tehdä ehdotuksia, jotta saataisiin enemmän vesilähteitä ja muita. Mutta minä työskentelen jatkossakin tämän asian parissa, jotta saavutamme sen todellisen tavoitteen, eli että tulevaisuudessa kaikki, jotka puhdasta vettä haluavat, sen saavat. E kiitoksia edustaja Zoffoli. Puolitoista minuuttia. Ole hyvä Damiano. Kiitoksia. Puhemies, me olemme nyt äänestämässä tässä hyvin tärkeästä vesijohto vettä koskevasta direktiivistä. Nyt meiltä on mennyt 20 vuotta siihen, että vastaamme ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja että luomme hyvän siirtymän kiertotaloutta kohti ja samalla vähentämme veden haaskausta ja muoviroskan syntymistä. Euroopan kansalaiset, äh, lähestulkoon kaksi miljoonaa heistä, vaativat tätä kansalaisaloitteessa. He halusivat, että me takaamme kaikille, todellakin kaikille, yleisen pääsyn puhtaaseen juoman veteen. Tämä on sellainen oikeus, jota meidän täytyy, joka meidän täytyy taata, eikä vain tukea sitä. Tarvitsemme myöskin lisää avoimuutta ja helpomman pääsyn selkeään tietoon, jotta kuluttajat tietäisivät, mitä heidän hanastaan tulee. Ja avoimuuden ja terveyden alalla emme voi unohtaa näitä vakavia uhkia Veneton alueella eh, Italiassa lähestulkoon eh, puoli miljoonaa kansalaista kärsii näistä ongelmista ja heillä on satakertaisia pitoisuuksia kehossaan juomaveden saastumisen vuoksi meillä on rajoja luotu alalle, mutta ne ovat vielä aivan liian korkeita. Me tarvitsemme nolla tason. Tätä Veneton asukkaat myöskin pyytävät. Tässä emme saa tiettyjä seikkoja enää sietää. Italian parlamentin täytyy tehdä lopullinen päätös siitä, että me luomme tietyille haitta-aineille nolla sietotason. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tomacic. Yksi minuutti, olkaa Vodi postignuće koje nažalost često uzimamo zdravo za gotovo. Kiitos. Puhdas vesi on asia, jonka me ikävä kyllä usein otamme eh, itsestäänselvyytenä. Ja sen vuoksi meidän täytyy huomioida myös kaikki. Minä olen meppi, joka tulen maasta, jossa on vesivarantoja ja sen vuoksi minä suosittelisin myös, että tässä mietinnössä otettaisiin huomioon lähipäätösperiaate ja se, että vähimmäissä laatuvaatimukset jätetään jäsenvaltioille. Muulta osin pidän tätä erittäin hyvänä mietintönä. Kiitoksia, Senra olkaa hyvä. Agua è un puhemies, vesi on ihmisoikeus. Se on elämän edellytys. Sen takia meidän pitää vastustaa yksitäistymistä ja saastumista ja eukalyptusviljelmiä. Tätä ei, tästä ei Galisiassa maassani ole huolehdittu riittävästi. Ja meillä todellakin eh, puu, pohjavesi saastuu kaivosten johdosta ja muualla eukalyptuspuiden takia ja jätevesihuolto huolto ei ole riittävällä tasolla, sen vuoksi vettä saastuu ja jätevettä joutuu vesistöihin, jokiin ja jotkut Teollisuuslaitokset saastuttavat, koska niiden vesi, vesihuolto ei ole riittävällä tasolla. Lietettä levitetään pelloille ja, sieltä, ja raskasmetallia joutuu veteen. Ja tästä, tämä kaikki on se, mitä tapahtuu. Meidän pitää saada turvallista vettä. Kiitoksia edustaja Gambus, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Señor komisari, el debate sobre la directiva de, de calidad del agua destinada... Kiitos puhemies. Tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Ensimmäinen on se, että tämä on ainut kansalaisaloite, jonka on allekirjoittanut yli puolitoista miljoonaa, jotka ovat tästä asiasta huolestuneita. Ja puhdas vesi, vesihuolto ja se oli kaikki, se on kaikki Eurostatin mukaan monen, miljoonat Euroopan ihmiset kärsivät siitä, että heillä ei ole eh, puhdasta vettä. Ja viittaan erityisesti siihen, että eh, pitäisi olla, kaikilla ihmisillä pitäisi olla pääsy peruspalveluihin ja, ja vesi kuuluu näihin. Ja meidän täytyy muistaa myöskin myöskin jäteongelma. Jos meillä olisi parempaa vesijohtovettä, me voisimme vähentää eh, juomaveden kulutusta ainakin viidennykselle ja tämä sitten vähentäisi muovijätteen syntymistä. Parempi laatu, parempi saatavuus erityisesti kaikkein huonommassa asemassa oleville ihmisille ja, eh, ja kulutta, kuluttajille parempi tilanne ja, ja vähemmän byrokrasiaa. Presidente, las palabras que pronunció el presidente Juncker ja haluaisin olla samaa mieltä kuin herra Juncker, joka puhui tästä eh, eh, unionin tila puheessaan. Euroopan kansalaiset ansaitsevat eh, hyvät elinolosuhteet. Meidän täytyy antaa saada Eurooppa, joka suojelee meitä ja tukee meitä. Ja, ja, jo, ja haluaisin onnitella herra Dantään ja lopuksi tässä parlamentin edessä on todella vahinko, että että neuvosto ei saanut aikaan eh, mitään, että, he eivät, että meidän täytyy lykätä neuvottelut sen kanssa seuraavalle, seuraavan parlamenttiin. Zorinio, prego, minuto e tre. Edustaja Zorinio, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Juomavettä koskeva direktiivi eh, on jo yli 20 vuotta vanha ja Euroopan unionissa meillä on 99 prosentissa hyvälaatuista juomavettä. Direktiivi tulee nyt yli 6 miljoonaa allekirjoitusta saaneen oikeusveteen kansalaisaloitteen jälkeen. Sehän vetosi veden saamisen puolesta kaikille. Tässä tekstissä on myöskin pyritty siihen, että juomavesi olisi hyvälaatuista ja sitä olisi saatavilla julkisesti ja saatavilla helpommin eri julkisilla paikoilla. Tässä on kuitenkin tiettyjä puutteita, joita pahoittelemme esimerkiksi se, että tiettyjä saastuttavia aineita, kuten lyijy, on tehty huomiota ja sitten meillä on hormonitoimintaa häiritseviä yhdisteitä ja mikromuoveja, Ja tässä on myöskin avoin kysymys siitä, mitä, minkälainen on juomaveden laatu, hanaveden laatu. Me olisimme voineet päästä myöskin muovipullesta ulo pois. Meidän täytyy mennä kuitenkin vielä pidemmälle. Meidän täytyy tarkastella mikromuoviongelmaa. Me olemme nyt pettäneet kansalaiset. Emme ole heidän kunnianhimonsa tasolla, mutta meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Kiitoksia edustaja Ferreira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Tämä ehdotus, joka mu- mukauttaa juomavesidirektiiviä, se on erittäin asianmukainen ja, ja todellakin eh, siinä Siinä käsitellään kustannuksia myöskin, ei vain suoria, vaan myöskin epäsuoria kustannuksia eh, vaarantamatta turvallisuutta ja siinä painotetaan kuitenkin yksityistämistä eikä julkisia palveluita. Ja tämä vaarantaa veden yleisen saatavuuden ja se jättää huomiota ne suositukset, eh, jota, jotka maailman terveysjärjestö on tehnyt. Me tarvitsisimme paljon paljon tiukempia vaatimuksia vesilaitoksille. Tämä ehdotus on alen, tapahtuu, vaan se, se tekee liian monia myönnytyksiä eh, julkisen vesihuollon toimijoiden puoleen. Kiitoksia edustaja Suitsa, olkaa hyvä. Kiitos. Olen tyytyväinen siitä, että voimme puhua tänään veden laadusta, siitä mitä meidän kansalaisemme käyttävät, ottaen eh, huomioon eh, viraston äh, tutkimukset, niin vain 40 prosenttia äh, vesilähteistä ja joista ja muista vastaavat äh, standardeja. On selvää, että useimpien jäsenvaltion täytyy ponnistella kovasti, jotta he voivat saavuttaa direktiivin tavoitteet ja vaatimukset niin, että tulevaisuudessa voitaisiin tuottaa ja tarjota hyvälaatuista vettä. Direktiivi on ollut voimassa 20 vuotta, mutta sitä ei ole tarkistettu kunnolla ja sen vuoksi pidän esittelijän ja ympäristövaliokunnan ponnisteluita hyvänä, jotta saataisiin varmistettua parempilaatuinen juomavesi viimeisten tutkimustulosten mukaisesti ja että vastataan uusiin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Vielä kerran haluaisin erityisesti painottaa, miten tärkeää tämä äh, kansalaisaloite puhtaasta vedestä oli. Sitä tuki yli 1,8 miljoonaa ihmistä. Oikeus puhtaaseen juomaveteen on minimistandardi, joka meidän on varmistettava. YK on myös vahvistanut tämän. Minun kotimaassani Kroatiassa meillä on tarpeeksi vettä mutta tämä on resurssi, joka on pidettävä yleisenä julkisena hyödykkeenä ja sitä on käytettävä vastuullisesti. Ja olen iloinen siitä, että me täällä tänään haluamme varmistaa kansalaisten oikeuden juomaveteen. Ja haluaisin kiittää myös komissiota sen ponnisteluista kansalaistemme eteen, mutta ikäväkseni kuulin, että tämän asiakirjan hyväksyntä siirretään seuraavalle mandaattikaudelle, mutta olen iloinen, että tässä huomioidaan myös lähipäätösperiaate. Minuutti. Tämä on hyvä Pitikäinen. eteenpäin puhtaan ja hyvänlaatuisen juomaveden turvaamiseksi kaikille ihmisille, joka on ihmisoikeus ja perusoikeus